So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat, tervetuloa tänne tänä aamuna. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Meillä on tänään aika lailla äänestyksiä. Ja me olemme nyt kohdassa kymmenen esityslistallamme säädösvallan siirto. Tässä on lausunto, jonka olen itse laatinut juri valiokunnalle. Siellä on kollega Sajer vastuu esittelijä. Ja tämä on valiokuntien vastuista komis- suhteessa komission. Meillä on täällä näitä tarkistusehdotuksia ja kysynkin, että onko teillä kaikilla äänestyskortit mukana, koska jos tulee epäselvyyksiä, niin me tarkistamme sitten korteilla. Aloitamme äänestyksen. Ää, äh, tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siis tarkistus ensimmäinen. Eh, tarkastamme nyt koneellisesti. Äänestys alkaa. EPP on täällä hyvin edustettuna. Siis kellään ei ole täällä liikaa ääniä. Täällä on S, S ja D yksi ääni liikaa. Ja EPPllä edelleen kaksi liikaa. Sosiaalidemokraatilla yksi liikaa. EVP noch eine. Nee. EPPllä e vieläkin yksi ja SDllä yksi liikaa. No nyt näyttää hyvältä. Äänestys päättyy. Eli 39 puolesta, kuten sanoin, tämä on hyväksytty. Sitten numero kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Numero kuusi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty numero viisi. Tässä on suullinen tarkistus edustaja Hassilta. Kukaan sen puolesta? Viitoskohta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan. Tässäkin on oma, minun tekemä suullinen tarkistus. Kukaan sen puolesta? Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Numero kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan hyväksy, hylätty, hyväksytty puolesta vastaan tyhjään hylätty, mutta tarkistetaan se vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Täällä EPPllä on yhä edelleen kaksi ääntä liikaa. Vielä yksi. Vielä yksi ääni liikaa. Nyt menee hyvin. 33 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Sitten on numero yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten eh, koneella äänestämme tämän lausunnon hyväksymisestä. Äänestys alkaa. EPPllä on edelleen yksi ääni liikaa. Teidän täytyy nyt järjestäytyä siellä, ettei minun aina tarvitse tähän asiaan puuttua. On tietenkin kova into saada enemmistö. Tässä on 62 puolesta, ei kukaan vastaan, eli tämä on nyt hyväksytty tämä lausuntomme. Sitten Noi ce Ja. Wir kommen zu dem spannenden Punkt 11. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan 11. Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille. Renate Sommerin mietintö. Edustaja Sommer työjärjestyksen Arvoisa puheenjohtaja, me olemme sellaisessa tilanteessa, että tämä valtava asia, meillä on äänestyslista, jonka saimme vasta myöhään eilen iltapäivällä. Myös minä esittelin 73 sivua 980 äänestystä. Viime perjantaina kello 11 oli tarkistusten määräaika kompromissitarkistusten ja vahvistettujen tarkistusten ja kohta kohdalta pyyntöjen pää, deadline. Ainakaan äh, näihin kohta kohdalta pyyntöihin äh, ei, siinä ei ollut äh, eilen, ei ollut perjantaihin mennessä deadline. Ja esimerkiksi eilen iltapäivällä niin kuulin, että kaksi konsolidoitua tarkistusta on yhdistetty, joka aiheuttaa vaikeuksia tähän äänestyslistaan. Ja minulla on nyt ollut todellakin niin tiukka aikataulu, että en ole nyt ihan vakuuttunut siitä, että kaikki stemmaa tässä äänestysluettelossa. Ja sen vuoksi en kyennyt enää sopeuttaa esimerkiksi omia äänestyssuosituksiani. Minä tiedän omilta kollegoiltani, me keskustelimme aiheesta eilen illalla eh, ilman äänestyslistaa ja ihmiset olivat todella tyytymättömiä. On mahdotonta työskennellä ilman äänestyslistaa, kun tämä asia on näin laaja. Eli siis deadline oli viime perjantaina, mutta se on ohitettu ja ylitetty moneen kertaan. Ja sen vuoksi tämä äänestyslista on jälleen kerran kirjoitettu uusiksi ilman, että minulta on mitään kysytty ja minä en kyennyt esittelijänä kantamaan vastuutani ja tarkistamaan äänestyslistaa. Sen vuoksi minä pyytäisin, että tätä äänestystä sitä siirrettäisiin eteenpäin seuraavaan Envin kokoukseen. Dank, Frau Sommer. Kiitokset, edustaja Sommer. 900 tarkistusta on aina aikamoinen stressitilanne ja erityinen tilanne meille kaikille, koska me tiedämme, miten tämä parlamentti työskentelee. Siitä huolimatta sanoisin, että te olette saaneet kuitenkin tämän äänestystilanteen jo kaksi viikkoa ja ryhmät viime tiistaina Strasbourgissa saivat informaatiota aiheesta ja saivat ottaa kantaa perjantaihin asti. Hallinnollisesti toive oli perjantaina 11 mennessä pitäisi ilmoittaa kaikki mahdolliset muutokset ja äänestystoiveet. Mutta jos te katsotte työjärjestystä, niin kohta kohdalta äänestyspyyntöjä voidaan esittää vielä kaksi päivää ennen äänestystä. Ja äänestyksiä on siis 900 ja niihin on tullut hyvin vähän näitä kohta kohdalta pyyntöjä. Ja nimenhuutoäänestyksissä voi myös sanoa ei, mikäli jotain on muutettu. Kun meillä on kompromissitarkistuksia, niin me yleensähän sanomme, että mikäli tässä kootaan tarkistuksia yhteen, niin äänestämme kuitenkin hieman emme aina toimi niin muodollisesti kuin ehkäpä voisi olettaa, mutta minä sanoisin nyt ihan vain muodollisesti, että ei ole olemassa mitään virallista asiaa, joka estäisi tämän äänestyksen. Mutta jos tästä nyt halutaan äänestää, niin... Eli tehdään niin kuin täysistunnossa yksi puolesta, yksi vastaan. Peter Liise puhuu puolesta ja sitten vielä joku, joka puhuu vastaan. Linda McEvan vastaan. Kiitos puheenjohtaja tämä kysymys siitä, onko tämä nyt työjärjestyksen kannalta kunnossa. Emme me kykene sitä edes tarkistamaan. Tämä on asia, joka puheenjohtajan pitää päättää. Mutta oli mikä oli, pyytäisin todellakin, että kun meillä on näin pitkä mietintö, niin meidän täytyy miettiä, millä tavalla tässä toimitaan. Tämä oli ainakin yhdessä ryhmässä ongelma se, että eilen ei ollut täydellistä äänestyslistaa, koska luonnollisesti siinä on aikamoinen ero, jos minulla on ää, tällainen väliaikainen äänestyslista ja sitten kuitenkin jotakin muutetaan sinne myöhemmin. Yksi tarkistus voi kääntää jonkun artiklan kokonaan päälailleen ja jos äänestysten ää, äänestysjärjestystä muutetaan, niin silloinkin täytyy miettiä, koska en, en minä tiedä silloin mikä raukeaa ja mikä ei. Joten okei, ehkä muodollisesti meillä oli kaksi viikkoa sitten jo äänestyslista, mutta se varsinainen lista, josta äänestetään, me saimme sen vasta eilen kello viisi iltapäivällä. Ja tämä on taatusti kaikille ryhmille ongelma, koska yksi tarkistus voi kääntää kaiken päälailleen. Joten tämä oikeudellinen kysymys, sen me voimme ottaa pöytäkirjaan, se täytyy vielä tarkistaa. Mutta kysymys siitä, millä tavalla me työskentelemme sitten seuraavalla kerralla, niin pyytäisin, että tästä puhuttaisiin koordinaattoreiden kesken, koska jäsenten pitäisi saada tarpeeksi ajoissa lopullinen äänestyslista niin, että voidaan ottaa kantaa tiettyihin asioihin. Ja koskapa tämä tilanne on muutenkin niin vaikea, en tässä nyt syytä ketään, kaikilla on ongelmia sen vuoksi, että tämä on tässä valiokunnassa nyt ensimmäinen iso laaja mietintö eikä voi sanoa, että kukaan on tehnyt mitään väärin, vaan tämä nyt on sellainen tilanne, jossa ehkäpä syntyy sitten virheitä, jos me lähdemme nyt äänestämään. Sen vuoksi pyytäisin kaikilta hyvää tahtoa ja siirtäisimme eteenpäin tätä äänestystä eikä tässä nyt mitään pahaa tapahdu. Meillä on 18 kuukautta tämä ollut jo käsiteltävänä, eikä se kenellekään aiheuta ongelmia, jos me äänestämme kuukautta myöhemmin. Kaikkien täytyy tietää, mistä äänestetään, ja minusta tänään me emme tiedä, mistä me äänestämme, ja siksi tukisin tätä pyyntöä. Selvä. Sitten Linda puhuu vastaan. Um, chair, I think... Puheenjohtajan mielestäni tänään pitäisi äänestää. Tätä asiaa on käsitelty jo pitkään parlamentissa ja nämä ovat erittäin hyvin tunnettuja asioita äänestysistä. Kyllä, saimme sen tosiaan viime il- eil- eilisiltana, mutta kaikki tunsimme luonnoksen aikaisemmin. Tarkistus oli tehty, tiesimme mistä oli kyse. Mielestäni mitään ei palvele se, että lykätään asiaa. Itse asiassa minun varjo esittäjäni Rova Vilmot viime viikolla pyysi, kysyi pyysi, että lykättäisiin äänestystä, ja hän sanoi silloin ei, siis esittelijä, koska hän, esittelijä halunnut lykätä äänestystä, koska hän ei halunnut enempää aikaa, että kompromissa, niin sitten ei olekaan kompromissitarkistuksia, on vain konsolidoituja tarkistuksia. Joten mehän keskustelimme eilen tässä valiokunnassa, Rova Sommer ei missään vaiheessa antanut ymmärtää keskustelussa, että hän halusi äänestää myöhemmin. Minun ryhmäni käytti paljon aikaa viime eilisiltana kävimme läpi listoja ja mielestäni tänään pitäisi äänestää. Me kyllä tunnemme tämän asian erittäin hyvin, tiedämme missä jakolinjat kulkevat ja mielestäni nyt on aika äänestää. Ja, der Ausschuss ist autonom. No niin, valiokunta on autonominen, me saamme itse päättää. Teemme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Se, joka kannattaa siirtämistä, äänestää äh, kyllä ja joka vastustaa äänestämisen siirtämistä äänestää ei. Äänestys alkaa. No niin, nyt EPPllä on aivan liikaa äänestäjiä siellä. Edustaja Sommer on mobilisoinut joukkonsa hyvin, mutta ei se nyt auta. S ja D samoin, sielläkin on yksi liikaa. Yhden täytyy poistaa korttinsa. Nyt on hyvä. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 30 vastaan. Yksi tyhjä. Ja tämä pyyntö on hylätty. Edustaja Sommer. Herra puheenjohtaja, pyyntö on hylätty, se on demokraattinen menettely. Silti minä epäilen sitä, että me valiokuntana tätä voimme näin päättää. Minä pyytäisin, että minun epäilyni otettaisiin pöytäkirjaan ja odotan, että sihteeristö selvittää nyt näiden äänestysten laillisuuden ja pyytäisin, että puheenjohtajakokous käsittelisi tätä asiaa. Überhaupt nicht zu prüfen. Äh. Ei tässä ole mitään tarkistettavaa. Me olemme saaneet näitä kohta kohdalta äh, pyyntöjä deadlinein jälkeen ja se on ihan ok. Ja sitten meillä on kaksi konsolidoitua tarkistusta ja niitä voi sitten vaan vastustaa. Joten virallisesti ja muodollisesti kaikki on kunnossa. Joten en minä nyt ymmärrä, mistä tässä, mitä tässä nyt pitää tarkistaa. Tämä on suuri paketti, 900 tarkistusta, 18 kuukautta tämä asia on ollut käsittelyssä ja näin tämä nyt on. Ennen kuin ryhdymme äämestämään, meillä on vielä toinen asia, joka pitää selvittää, ja se liittyy monien tarkistusten äh, hyväksyttävyyteen. 162 äh, ravintoprofiileista, 525 Euroopan elintarvikeviraston hallintoneuvoston paikoista. 26 Slyteriltä, jossa on kysymys yhteisen markkinajärjestelyn muuttaminen kalastustuotteille ja tarkistus GMOista, GMOiden etiketöinnistä. 224, 361 ja 511. Ainoastaan 526 Schlüteriltä yhteisen markkinajärjestelyn muuttamisesta. Se on irrallaan. Kaikki muut liittyvät meidän äänestykseen ja minä puheenjohtajana päätän, että ne hyväksytään mukaan äänestykseen. 526 sitä en hyväksy, koska YMJ ja kalakantojen suojelu ei liity tähän aiheeseen kuluttajille annettava e, informaatio elintarvikkeiden sisällöstä. No niin, hyvät kollegat, nyt sitten lähdemme tähän maraton äänestykseen. Meidän on se kahlattava lävitse, mutta onhan valiokunta jo Reachin kohdalla hoitanut suuremmankin paketin, joten eiköhän tämä tästä hoidu. Aloitetaan. Tarkistus 34. Puolesta. Vastaan tyhjää. No tuo meni aika tiukaksi jo. Tarkistetaanpas koneellisesti. Äänestys alkaa. Yksi EPPstä liikaa. Eivätkö koordinaattorit nyt voisi päättää, kuka äänestää ja kuka ei, koska minusta tämä on nyt jo aika Tylsää. Hyväksytty 33 puolesta 26 vastaan. Yksi tyhjä. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. EPP, yhä vielä yksi liikaa. Tämä aamuna nyt kaikki tökkii. Siellä on yhä vielä yksi liikaa. Peter, Liise, Richard, Seba, kyllähän minä osaan laskea. Yhä vielä. Voisiko joku nyt huolehtia siitä, että homma hoidetaan? No niin, asia kunnossa. 29 puolesta 32 vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 249 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 248 ja Agri 17 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 17 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, 32 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 ja 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 19 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Okei, tarkistetaan, äänestys alkaa. EPPssä jälleen yksi liikaa. EPPssä yksi liikaa. Nyt okei. Okay. 24 puolesta 35 vastaan hylätty. Utski. Thank you very much. I just need some... Kiitoksia. Haluaisin vain tekstiä tukea, koska laitteen ei täällä toimi. Voisiko joku tulla auttamaan, joku teknikko? Kiitos. Äh, teknikko tulee välittömästi niin, että Miroslav Utskin kone toimii. Jatkamme.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 32 puolesta, 27 vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 ja Agri 20 identtiset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 53 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta. Imko yhteen sopiva, sitä äänestetään. Imko 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Inko 19 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 265 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusikymmentäyksi. Kuusikymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 267 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Tarkistetaan 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 27 vastaan. Hyväksytty. Agri 24. Kuusikymmentäkolme on kielellinen. 268 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja tämä oli identtinen Agri 25 ja tarkistus 25 äh, kanssa. Sitten 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi, tarkistus, äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. IMKO 22, tarkistukseen äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Aha, tarkistamme IMKO 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Näin ihan oikein. 32 puolesta 27 vastaan se on hyväksytty. 68 raukeaa. 69 puolesta. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 275, johon kuuluu suullinen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Luulakseni se on hyväksytty, mutta äänestys, tarkistetaan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ai! No, oli vaikea nähdä. 30-30. Hylätty. 72. Ei, Meillä on vielä tämän, me äänestimme tästä suullisesta tarkistuksesta ja se hylättiin. Ja nyt sitten äänestetään 275 alkuperäisessä tekstissä puolesta. Vastaan. Eli ihan sama. Äänestys on hylätty. Voimme toki tarkistaa, jos joku haluaa. Selvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, kappas, kappas. Yksi vaihtoi puolta. 29 puolesta 31 vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 278 raukea, Agri 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, Agri 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta, vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 279 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. kysymys mikrofonin ulkopuolelta. Puheenjohtaja vastaa, koska hyväksyimme tarkistuksen 59 ja siksi tämä raukeaa. Se on se syy. Se löytyy sieltä kommenteista. Seitsemänkymmentäneljä vedetty takaisin. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 280 ja IMKO 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksisataakahdeksankymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 281 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeä. 39 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. Inko 25 raukeaa. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Okei, okay, okei, okay, tarkistetaan. Äänestys alkaa. 285 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvin selkeä tulos. 77. Eikö teidän laitteenne toimi vieläkään? Um, uh, I understand that we accept... Ymmärtänyt niin, että hyväksymme 76 ja täällä paperissa lukee, että 282 raukeaa, jos 76 hyväksytään. So. Joten... On 282. Emme me äänestäneet 282, vaan 225. It's mistaken in, in... No joten sitten täällä on ilmeisesti virhe. Tai minä tulkitsin väärin. 77 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten raukeaa. Ää, kaksissa... Ei, Niin, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Kaksisataakahdeksankymmentäneljä, 284, 287 äänet puolesta. Vastaan. Hylät. Tarkistetaan, selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 28, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 289 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä menee aika tiukoille. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 29 puolesta, 32 vastaan, 290 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inko 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 ja Inko 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 29 ja 292 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus numero yksi. Äänet konsolidoidun tarkistuksen numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inko 32 puolesta. Vastaan tyhjään. Tarkistetaan. Ilku 32. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 30 vastaan. Hyväksytty. Imko 32 puolesta. Imko 32 puolesta Ai niin, siitä me juuri äänestimmekin, niinpä. 295 ja 297 ja Agri 30. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraava konsolidoitu tarkistus numero kaksi. Ja siinä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Uskoakseni se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. EPP on yksi liikaa. Nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta 29 vastaan yksi tyhjä. Toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Sama enemmistö, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 29 vastaan hyväksytty. Sitten jatketaan sivulle 12. Allin tarkistus sivulla 12 316. 316 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sivulle 13 siirrymme 89 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 90, Agri 33 ja Inko 34 äänet puolesta. Vastaan

tyhjää hyväksytty. Agri 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se oli aivan selvä, mutta haluatteko tätä todellakin tarkistaa? Selvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli enemmän kuin selvää. Agri 35 raukeaa. 35 eh, raukeaa. Inko 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 ja Imko 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus numero neljä. Äänettää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kolme raukeaa. Ja jatkamme sivulta 15 konsolidoitu tarkistus numero 5. Äänet puolesta, konsolidoitu tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivulle 16, tarkistus 333 ja IMKO 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty

334 äänet puolesta. 334 vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan äänestys alkaa. Sosiaalidemokraateille yksi liikaa. on yksi liikaa. Siellä on yhä vielä yksi liikaa. It says that it four, fall. 334 raukeaa, jos 98 hyväksytään, ja mielestäni sitten se hyväksyttiin. Also 42 wurde angenommen. Abwehrungsbeantrag wurde habe ich nicht gesehen, wurde angenommen. Ja, das ist richtig. Totta. Eli meidän ei tarvitse äänestää siitä. Agri 42 hyväksyttiin ja silloin 334 raukeaa. Sama koskee myös seuraavaa. Joten jatkamme eteenpäin. IMKO 44. Sivulla 18, IMKO 44, puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Agri 43 puolesta. vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Nyt sosiaalidemokraattien pitää järjestäytyä, siellä on yhä vielä yksi liikaa. Nyt on okei. Vieläkin. Täällä on vieläkin yksi liikaa. Nyt, ok. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 30 vastaan ja yksi tyhjä. Hyväksytty. 341 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 99 ja Agri 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 344 ja Agri 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan, vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 348 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 347. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 vastaan 32 hyväksytty. 101. Ei, ensin 100. Tarkistus 100. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 101. Äänestys alkaa. Demareilla yksi liikaa. 35 puolesta 26 vastaan. Hyväksytty. Kolmesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisikymmentä me äänestämme vain tästä toisesta osasta, koska ensimmäinen osa on identtinen identtinen komission ehdotuksen kanssa, silloin sitä ei tarvitse muuttaa. Eli vain toinen osa äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kun te katsotte tätä äänestyslistaa, niin täällä kohdassa kaksi sanotaan, että jos tämä on hyväksytty, niin ei Anteeksi, olin väärässä. Sie haben es erkannt, äh, dass das ein Fehler war und deshalb... Niinpä. Toinen osa on hyväksytty. 103. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 351 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 353 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 50. Kyllä tuo oli hyvin selkeä lopputulos, mutta selvä. Tarkistetaan 353 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyvin selkeästi vastaan. Hylätty. Agri 50 ja 352 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitten seuraavakin. Jatkamme eteenpäin 357. Karl Schlüter tuolla juuri tuli sisällekin. 357 puolesta vastaa Tyhjää, hylätty. 107 ja 356 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 360. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 26 vastaan. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta. Niin, edustaja Sommer. Minä haluaisin tämän 110 vetää takaisin. Vedetty takaisin, selvä. Agri 51 I would like to take it over. Ja, also wenn einer den Änderungsantrag übernimmt. Mikäli joku ottaa omiin nimiinsä siis sen tarkistuksen, sitä äänestetään. 110 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvin selkeästi. Se on hyvin selkeä tulos. Hyvin selkeä enemmistö. Okei, mutta mikäli vaan Vaaditaan tarkistusta. Beendet. Äänestys päättyy. 37 puolesta 22 vastaan. Selkeämmin ei voi tulla. Agri 51 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 361 Karl Schlüter puolesta vastaan tyhjää hylätty. 362 ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Teidän täytyy nostaa kätenne kunnolla, muuten en näe miten menee, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, tiukoille meni 31 puolesta, 29 vastaan, yksi tyhjä. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 363 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 365 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 367 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 367 puolesta. 367 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä. 367 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 20 puolesta 39 vastaa, yksi tyhjä. Hylätty. 313 vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vasta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 ja IMKO 49 identtiset ja ne raukeavat. 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 on vedetty takaisin. 371 ja 372 raukeavat myös. Agri 53 ja 374 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 ja Inko 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 ja 376. ne ovat kaksi eri. Niin, äänestämme näistä erikseen. 120 ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen onkin, toinen raukeaa. ja 375 on raukeaa myös. Inko 52 myös. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56. Agri 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 122 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa. 122 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 26 vastaan hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus 6 ja 7. Yhteisenä äänestyksenä äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 26 vastaan. Hyväksytty. Siirrymme sivulle 28. 392 ja 394 puolesta vastaan hylätty. kuusi puolesta vastaan hyväksytty. seuraavalle sivulle. Tarkistus 400. Äänet puolesta 400. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siirrymme sivulle 32. 127. viides osa on vedetty takaisin. Äänestämme sivulla 32 407 kuudes osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 403 viides osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. seitsemän seitsemäsosa ja 405 viidesosa identtiset äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 411 sivulla 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viimeko 61 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 414 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästään neljätoista tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta 25 vastaan. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus numero 8. Glenis, ole hyvä. Wir haben oral amendment, bitte. Meillä on, tähän, meillä on suullinen tarkistus, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain lisätä sanan soft soft drinks kohtaan. Tässä on luettelo näistä luokista. Siinä on tätä juomat, kuten mehut. Haluan tähän tulla myös mm, limonaarista tämmöistä soft drinks. Amendment stimmen wir ab über... Äänestämme tästä nyt sitten tällä suullisella tarkistuksella konsolidoitu kahdeksan puolesta. Vastaan. Nyt täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Yksi EPPstä liikaa. Kenenkäs lintu täällä visertelee? Selvä. Tämä on hylätty. ja muottosyistä täytyy äänestää uudelleen tästä konsolidoidusta tarkistuksesta sen vuoksi, että äskeisessä oli suullinen tarkistus mukana. Eli konsolidoitu tarkistus kahdeksan. Tehdään suoraan koneellinen äänestys. Äänestys päättyy.

tyhjää, hyväksytty. 417 raukeaa. Neljäsataaviisitoista on seuraava. 415 vastaan tyhjää hylätty. 420 on vedetty takaisin. 437 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 67, 134 ja 432 puolesta vastaan. Hetki, hetki. Äänestämme näistä kolmesta. En vain nähnyt vielä kenenkään äänestävän. Agri 67, 134 ja 432 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Meidän täytyy näistä yksittäin äänestää. Ne ovat melkein samanlaiset, mutta eivät ihan. Siksi meillä kukaan nostanut kättä, koska täällä oli nyt vähän epäselvyyttä asiassa. Agri 67. Selvä. Agri 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 134 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 432 puolesta vastaan, myös hylätty, mutta voimme vielä tarkistaa se. 432 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 439 puolesta vastaan. Hylätty. Neljäsataa tarkistetaan. Äänestys alkaa. EPP löyksi liikaa. Äänestys päättyy.

Ei. Ensin 431. 431 äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten 430 puolesta. Vastaan. Hylätty. 428 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Imko 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää. Mensin sanoa, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. 438 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta ja 44 vastaan. Hylätty.

kaksi ja IMKO 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus numero 9 puolesta. Vastaan hylätty, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 36 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. Sitten lähdemme menemään näitä yksittäin. Kolme tarkistusta kohta kohdalta äänestys 137, 443 ja 446. Äänestämme ensimmäisestä osasta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. sivulle 39. 453. 453 sivu 39 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 138 ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 152 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 454. Ensimmäinen osa ja IMKO 68 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Tiukaksi meni 31 puolesta ja 29 vastaan ja kaksi tyhjää.

vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Allella yksi liikaa. Nyt tilanne korjattu. tiukaksi meni 31-31. Eli hylätty. Sitten 454 toinen osa ja IMKO 68 toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 34 vastaan hylätty. Sitä 38 neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 138 neljäsosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi kolmasosa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 138 viidesosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 138 viidesosa. Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 69. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 451 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 455 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 452 neljäsosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 454 kolmasosa äänet puolesta. 454 kolmasosa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 68 kolmasosa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Konsolidoitu tarkistus numero 10 Sihteeristö kertoo, että koska konsolidoitu tarkistus numero 9 sitä ei hyväksytty, niin konsolidoitu tarkistus 10 raukeaa, jolloin meidän täytyy käydä lävitse kaikki nämä tarkistukset yksittäin. 459 Holger Kramerilta äänet puolesta. 459 Kramerille puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja Agri 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 464 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 464 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Tiukkaa. 30 puolesta 31 vastaan hylätty. 461 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 458 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 463 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämähän kannatti 30 puolesta 32 vastaan hylätty. 460 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 462 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus käynnissä. 462 tarkistus. EPPllä yksi liikaa. Kaikki kunnossa. 34 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Sata neljäkymmentä. Sommer. Niin täällä sanotaan, että tämä, joka äsken äänestimme, äänestimme 462, että se raukeaa – kaikki eh, on nyt hyväksytty, jotka täällä nyt on esillä. Ja nyt kysynkin sitä, että onko tämä nyt aivan oikein? Onko... Kyllä, tämä on nyt tarkistettu näin. Täällähän oli 140... Eh, nyt olemme kohdassa 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Et minun mielestäni tämä on hylätty, mutta tarkistamme sen vielä koneella. Äänestys alkaa. 140 äänestys menossa. EPPllä yksi liikaa. E, no nyt on hyvin. 44 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 467 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivulla 43 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljästä seitsemänkymmentä kautta viisi seitsemän viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 puolesta. Ei, ai, tämä raukeakin. Seuraava myöskin. 4, 5, Seitsemän puolesta vastaan tyhjään e, hylätty. Tässä nyt tarkistetaan. Neljä seitsemän neljä. Äänestys päättyy. 29 puolesta 32 vastaan hylätty. Sama sitten se IMKO 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 yhdessä. Siis tämähän raukeaa. me menemme sitten Agri 74 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 puolesta hylätty. Imko 71 raukeaa 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä seitsemän neljä puolesta. Siis puoli. 477 puolesta. Kiitoksia vastaan. Tyhjää hylätty. Dagegen Enthaltung. Yksi neljä neljä ja yksi neljä seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Nyt tästä tehdään tarkistus. EPPllä on yksi liikaa. Ja vieläkin hylätty. 29 puolesta 32 vastaan. 4, 5, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 74 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Siis Agri 74. hylätty 27 puolesta 33 vastaan. Sitten 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, seitsemän, kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 478 tarkistetaan. Yksi EPPltä liikaa. Vieläkin. Äänestys on päättynyt. Aivan selvä tulos 35 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 456 puolesta vastaan hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus numero 11 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti, joten äänestys alkaa. Yksi EPPstä liikaa. Vieläkin. Nyt tämä on ihan oikea määrä. Hylätty. 30 kautta 31 hylätty. Also, 107. 147 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 75 ja sama kuin 483 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 485 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 486 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. siirrymme eh, sivulle 47, IMKO 73 puolesta. Vastaan tyhjä, hyvä, hylätty. Agri 78 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. IMKO 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 151. osa puolesta vastaan tarkistetaan. 151. osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. EPP on kunnossa. Hyväksytty. 32 puolesta 28 vastaan. Sitten jatkamme 491 ja Agri 79 ja 492. Se onkin vedetty pois, eli kaksi ensimmäistä puolesta. Me olemme sivulla 47 aivan alareunassa. 491 ja Agri 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sivu 48, 150 ja Agri 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.

tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä, yhdeksän, kuusi alareunasta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä, yhdeksän, seitsemän sivulla 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 498 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 500 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 499 puolesta vastaan. Tämä ei ole nyt kovin selkeä, joten 499 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 25 puolesta 33 vastaan. Sitten 151 ja 501 samanlaisia puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. No niin. Nyt tulee kohta kohdalta äänestys Agri 83-Imko 770 eri osiota. Ensimmäinen osa puolesta. Ensimmäinen puoli, osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan pitää tarkistaa. Äänestys alkaa kolmannesta osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta 88 vastaan neljäsosa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Viidesosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuudesosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemäsosa puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Seitsemäsosa tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksasosa puolesta. Vastaan. tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty. Tarkistetaan vielä tämä kahdeksas. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 32 vastaan hylätty. Sitten olemme kohdassa 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenesosa puolesta vastaan tyhjä myös hylätty. 502 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 152 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. Voimme myös tarkistaa sen. 152 tarkistetaan. Äänestys päättyy 30 puolesta 31 vastaan hylätty. 503 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämäkin tarkistetaan, koska aika tiukkaa on 503. Äänestys päättyy. 38 puolesta hyväksytty. 504 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 508. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 509 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 511 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistuskohdasta 155. Äänestys päättyy. Selvällä enemmistöllä hylätty. 514 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 515 raukeaa. Jatkamme sivulta 52 numerosta 512 puolesta toinen osa vastaan tyhjä hylätty. Ja näin me siirrymme 516 ja 513 kakkososa puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 517 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 514 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. 514 kakkososio tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 kautta 27. 518. Se raukeaa. 14 raukeaa. Nyt me ensi, 514 kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 519 se raukeaa. 513 raukeaa ja 156 sivulta 53 puolesta. 156 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 520 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata viisikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 84, Imko 78 ja 160, mutta nämä neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kakkososa puolesta vastaan tyhjää hylätty kolmasosa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjä myös hylätty. Sitten 5, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 524 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän? 524 tarkistetaan. Na gut, da habe ich mich verschaut. Also das, äh... Niin, katsoin äsken vähän väärin. Siis tein virheen, se on nyt hyväksytty. Sata kuusikymmentä yksi Renati Sommerilta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus. 161. tarkistus. ei yksi yksiäni liikaa. Hyväksytty. 32 kautta 89. 162 puolista. Puoli vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 162. EPPllä edelleen yksi ääni liikaa. Hyväksytty. Sata kuusi kolme puolesta. Puolesta sata kuusi kolme vastaan tyhjää hylätty. Agri 85. Agri 85 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 525 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5, 2, 6 putoaa pois. Sitten tulee imko 7, 9. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5, 2, 8 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 529 toinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 529 kakkososa. Äänestys päättyy hylätty. 530 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, minä sanoisin. Vähän vaikea nähdä, kun kädet eivät ole hyvin ylhäällä. Tarkistetaan 530. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme sivulle 56. 531 ensimmäinen osio puolesta. Chris Davisin tarkistus puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 531 kakkososa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 166 ensimmäinen osa. EPPllä yksi ääni liikaa. No niin. Hyvä, että äänestytin. Tämä on hylätty 30 vastaan 30. Agri 87 puolesta. Hyppäsin yhden yli ja nyt palataan. Olemme 166 kohdassa kolmas osa. Äänestetään tästä puolesta. vastaan tyhjää hylätty. Agri 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Menenkö minä liian nopeasti? Sata neljä, neljä neljäsosa puolesta vastaan hylätty. Agri 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 kakkososa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 viidesosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 vedetty pois. Agri 93 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 4 menemme sitten sivulle 57 168 puolesta vastaan. Tyhjää liberaalit eivät ole sanoneet, mitä haluavat. Me olemme sivulla 57 Renate Sommerin tarkistuksessa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. 168. Nyt äänestys on päättynyt. 31 kautta 30 aika tiukasti hyväksytty. Sitten Agri 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 95 hylätty. 533 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 96 ja 169 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 97 ja 535 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 534 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 ja Agri 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 Agri 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 ja Agri 100 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 175 ja Agri 100, ne tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraava sivu 58. Sata seitsemän kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys päättyy. 30 kautta 22, 9 tyhjää hyväksytty. 536 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 178 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 537 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 538 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 540 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 541 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 542 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loistavaa, miten tämä sujuukaan. 543 ja Imko 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ilmko 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 102 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 544 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 545. Tässä on suullinen tarkistus puolesta. 545 vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 545. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 545 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää selvästi hylätty. Imko 85 ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 85 kakkososio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kahdeksan kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 100, Agri 105, Imko 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 551 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 547 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 550 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Me voimme tarkistaa vielä 550 koneäänestys. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty 36 25. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 86 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Imko 86. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 187 ja Inko 88 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Agri 104 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Agri 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 553 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 552 ja Agri 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 poistuu. 554 puolesta hyväksytty. 555 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 556 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta me voimme tämänkin nyt tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata yhdeksän yksi. Tämä on tällainen kielellinen tarkistus. Äänestetään 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä eh, Rova Weiss Gerberillä suullinen tarkistus 110. Rova Weisgerber 110. Agri 110 ja 557, ne ovat identtisiä. Minä haluaisin tähän vielä lisätä yhden virkkeen, koska tässä on tämä esimerkkiluettelo. Ne ovat esimerkkejä, jos sanotaan, että seuraava lista sisältää esimerkkejä – esittelijä ja varjoesittelijä olivat äh, tästä yhtä mieltä ja minusta olisi hyvä, jos meillä olisi selkeä linjaus ja selkeä li- tavallaan merkki myös neuvostolle siitä, että tämä merkintä, elintarvikkeiden merkintä on tärkeää. Kein Widerstand gegen das Olm. Kukaan ei vastuuta suullista äh, tarkistusta. Me äänestämme 110 tämän kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten uudestaan 557, tuliko tämä nyt hoidettua? Hyvä. Siirrymme. Siis 557 ja IMKO 89 yhdessä äänestetään. Ei kun siis tämähän raukeaa, niin se tässä lukee. IMKO 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100, Agri 111 ja IMKO 91 puolesta hyväksytty. Inko 91, Agri 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 558 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 559 raukeaa. 193 suullinen tarkistus. Ai tämäkin raukeaa. Olimme kohdassa 560 Hans Peter Mayer puolesta vastaan tyhjää hylätty. 561 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 562 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 562 tarkistetaan. Äänestys päättyy, hylätty. 563 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty sanoisin, mutta voimme myös tarkistaa sen. 563 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. 564 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 565 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 ja 565 kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 567 puolesta vastaan tyhjä hylätty.

beendet. Ja. No niin, hyväksytty. Viisi kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylä, 197 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. E 196 on hyväksytty sen mukana, kun, kun, kun aikaisemmin erästä toisesta kohdasta äänestimme. Uskon, luotan tähän tietoon. 198 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 115, Imko 94 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 569 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 573 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 570 ensimmäinen osa ja 199 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 kakkososa 109 puole, kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5703 osa 199 kolmasosa. Ne aitema onkin vedetty pois. Eli 5703 osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5721 osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 119 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 572 kakkososa puolesta vastaan hylätty. Sat, agri 120 ja 572 kolmasosa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 572 neljäsosa puolesta vastaan hylätty. 570 neljäsosa, 199 neljäsosa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 571 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 200 ja IMKO 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vast... siis 201 ja IMKO 96. Onko tässä listassa nyt virhe? 201, siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 201. Minus, minus, minus, minus. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty identtiset IMKO 96 agri 122. Ne raukeavat. Pitäköhän tästä 5, 7, 8 äänestä ei näköjään menemme näihin johdanto-osan kappaleisiin. Ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Sommer 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nelonen puolesta vastaan Hyväksytty Vitonen puolesta vastaan hyväksytty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kutonen ja Agri 3 ensimmäinen osa kohta kohdalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme sivulle 67, 12 puolesta ja Agri 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri, agri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 8 puolesta vastaan hyväksytty. Numero 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 68, numero 17, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta, va, 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys on päättynyt. Hylätty. yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 209 ja 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko seitsemän puolesta. Hyväksytty. 213, 216, 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpas tämä. 213, 16 ja 17 nyt kone koneäänestyksessä. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi puolesta 39 vastaan yksi tyhjää hylätty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 222. Check beendet. Tarkistus päättyy tässä selkeästi hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kaksi, kaksi puolesta. Ja, anteeksi, kaksi, kaksi, yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksikymmentäyksi puolesta hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 hyvä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 13 ja 228 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 ja imko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kolme, kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjä hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan numero 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi kolme seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kolme seitsemästä tarkistus. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 238 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus numerosta 238. Äänestys päättyy. Ja. Hyväksytty. 29 kautta 28 kolme tyhjää. Eli hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 239 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Siirrymme seuraavalle sivulle. Agri 15 puoli, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 31 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 2, 4, 5 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. No, tarkistetaan 2, 4, 5. Tarkistusäänestys on päättynyt. Hylätty. Yleensä olen oikeassa, kun katselen täältä. 3-2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 2-4-6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Agri 16 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 14 puolesta vastaan hyväksytty. No niin. Stimmung um eine kurze puheenjohtaja pyytäisi ennen loppuäänestystä lyhyen tauon niin, että voin neuvotella vielä ryhmäni kanssa. In der Tat, wir machen... Äh, niin, me nyt pidämme tauon. Minulla on y- minuuttia yli 12 oma kelloni. Kymmentä yli 12 jatketaan. Varttia yli 12. Varttitunnin paussi.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 liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Viisitoista minuuttia on kulunut. Onnittelut teille kaikille jäsenille, hienosti. Kaksi tuntia, 40 minuuttia ja yli 900 tarkistusta. Kiitokset kaikille yhteistyöstä. Poliittiset ryhmät ovat nyt neuvotelleet ja meillä on nyt kaksi äänestystä ja me teemme ne koneellisesti. Ensimmäinen tämä mietintöluonnos kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta, 4 vastaan ja 5 tyhjää. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta, kaksi vastaan, viisi tyhjää. Sydämelliset onnittelut edustaja Sommerille tästä mietinnöstä ja kaikesta sitä työstä, minkä hän on tehnyt. Ja keskeytämme kokouksen nyt ja jatkamme kello 15. Ja silloin meillä onkin koko joukko uusia äänestyksiä. Hyvää ruokahalua!